se, mitä sanoitte siitä, että EUn tulisi käyttää merkittäviä resursseja, jotta voidaan todella taata näiden ihmisten oikeudet. Kiitos. Äh, Kiitos esittelijä Salafranca. Ja sitten päätöslausunnon luonnos laaditaan tämän keskustelun pohjalta ja siitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraava asia esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausuma viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa, erityisesti Bangladeshissa. Ministeri Lucinda Creighton käyttää ensimmäisenä puheenvuoron neuvoston puolesta. Arvoisa ministeri, teillä on puheenvuoro. <laughs> Um, thank you very much, President. Kiitos herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Viimeaikainen tehdaspalo Dakassa oli todella suuri tragedia. Yli sata ihmistä, joista monet nuoria naisia menettivät henkensä tässä tragediassa. Olemme kaikki valtavan järkyttyneitä tästä tapahtuneesta ja tunnemme suurta sympatiaa niitä kohtaan, jotka menettivät perheen jäseniä tässä traagisessa palossa. Tämä onnettomuus heijastaa laajempaa työturvallisuusongelmaa Bangladesissa ja erityisesti sitä, että perustavanlaatuisia turvallisuussääntöjä laiminlyödään jatkuvasti Bangladesissa. Meidän täytyy entistä ponnekkaammin nyt tukea Bangladesin viranomaisia siinä, että he pyrkivät parantamaan työturvallisuutta Bangladesissa, tekstiiliteollisuudessa ja koko maassa ylipäätään. Kaikki ne, jotka tekevät töitä tekstiiliteollisuudessa Bangladesissa, ansaitsevat parempaa. Heillä on oikeutettu oikeus hyviin ja turvallisiin työolosuhteisiin. Me olemme tässä merkittävä kumppani, koska olemme Bangladesin tärkein vientimarkkina. Tekstiiliteollisuus on luonut uutta talouskasvua ja paljon työpaikkoja. Tekstiiliteollisuus on erittäin merkittävä osa Bangladesin vientiä. Se on kasvanut viime vuosina ja se on kasvanut senkin takia, että EU tarjoaa Bangladesin tekstiilituonnille tulli- ja kiintiövapaata tuontia. Ja tässä me olemme merkittävä toimija ja Bangladesh on keskeinen, keskeisesti mukana yleisessä etuuskohtelussa. Me emme voi hyväksyä sitä, että näissä tehtaissa turvallisuusolot ovat mitä sattuu ja työntekijät joutuvat jokapäiväiseen vaaraan tehdessään arkityötään. EUn pitää olla eturintamassa, kun puolustetaan turvallisuusstandardeja. Bangladesissa olemme aloittaneet useita hankkeita, joilla yritämme auttaa työntekijöitä ja erilaisia organisaatioita parantamaan työturvallisuutta ja otamme näitä asioita jatkuvasti esiin, kun keskustelemme Bangladesin hallituksen edustajien ja liikekumppaneiden kanssa. Tämä on traaginen tapahtuma ja se osoittaa selvästi, että nyt täytyy tehdä paljon enemmän. EUlla on välineitä käytössään työturvallisuuden parantamiseksi, ei ainoastaan Bangladesissa, vaan myös muissa maissa, joissa työturvallisuus on uhattuna. Haluaisin tästä tämän iltapäivän keskustelussa osoittaa, kuinka voimme tehokkaasti käyttää käytössämme olevia välineitä ja että samalla sitten voimme tukea ilon ohjeistuksen läpimenoa. GSP-järjestelmä on yksi tärkeimmistä välineistä, jolla voidaan tukea sosiaalisia uudistuksia ja ihmisoikeuksia. GSP-järjestelmä sisältää erityisiä toimenpiteitä, GSP plussana tunnetut, joilla voidaan juuri näitä asioita viedä eteenpäin ja voimme antaa etuskohtelua niille maille, jotka ratifioivat 27 kansainvälistä sopimusta, jotka sisältävät siis nämä ilon ja työntekijöiden oikeuksien sopimukset. Ja tietysti tuonti voidaan poikkeuksellisesti lakkauttaa niistä maista, joissa havaitsemme näiden sopimusten selkeää rikkomista. Ja Myanmarissa ja Burmassa ja valko näitä on koko ajan rikottu Sri Lankassa myös, josta GSP Plus-järjestelmä otettiin pois. Me toimi, tämä on tehokas väline. EU pitää tukea globaalisti työturvallisuusstandardeja ja tietysti monenväliset, sääntöjen saavutaminen on vaikeaa, sen takia pitää nojautua kahdenvälisiin neuvotteluihin. Ja kahdenvälisissä kauppasopimuksissa me otammekin sitten näitä kestävän kehityksen lausekkeita mukaan, koska esimerkiksi VTOn puitteissa me voi tarpeeksi tehokkaasti näin tehdä. Ja me teemme tätä työtä myös kuitenkin näissä kansainvälisissä järjestöissä, kuten VTOssa ja ILOssa. Tiedän, että parlamentti on myös huolissaan lisääntyvistä ympäristörikkomuksista ja sosiaalisesta dumppauksesta ja siitä, että näitä halpatuontitavaroita tuodaan EUn markkinoille. Me jaamme nämä huolet ja teemme kaikkemme omassa lainsäädännössämme ja äh, kestävän kehityksen lausekkeiden yhteydessä, kun keskustelemme kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista ja pyrimme näin vähentämään näitä riskejä. Investoinnit ovat tässä myös keskeisessä roolissa. Eurooppalaiset yritykset, jotka investoivat Bangladesiin, niiden täytyy toimia vastuullisesti kun ne investoivat Bangladesiin, ne voivat omalta osaltaan parantaa työolosuhteita, erityisesti kun monissa niissä noudatetaan yhteiskuntavastuupolitiikkoja. Ja tiedän, että yritysten yhteiskuntavastuu on hyvin keskeinen kysymys tälle parlamentille ja odotamme mielenkiinnolla, minkälaisen mietinnön tästä asiasta laaditte. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, tehdaspalo Bangladesissa toimikoon esimerkkinä ja varoituksena meille kaikille. Me emme voi hyväksyä, että tällaista enää koskaan tapahtuu. Meidän täytyy tehdä kaikkemme konkreettisin keinoin, jotta työturvallisuus paranee. Käyttäkäämme tässä EUn olemassa olevia välineitä, esimerkiksi GSP-järjestelmää, ja äh, todella tehkäämme asia selväksi niille maille, jotka rikkovat näitä standardeja. Äh, tätä työtä täytyy tehdä myös monenvälisissä organisaatioissa, kuten VTOssa ja ILOssa, jotta pidetään kiinni, että perusvelvoitteista pidetään kiinni äh, Kaakkois-Aasiassa. Ja täytyy myös pitää huolta siitä, että kun eurooppalaiset yritykset investoivat tuonne päin maailmaa, ne pitävät huolta työturvallisuusstandardeista ja muista työoloista. Ja me lupaamme tehdä kaikkemme, jotta emme koskaan enää joutuisi kokemaan tällaista tragediaa kuin mitä Bangladesissa tapahtui. Kiitos. Kiitos, ministeri Greeton joka puhui täällä neuvoston edustajana. Sitten Kristiina Georgieva komission puolesta, olkaa hyvä. Very much, Mr. President. Kiitos, puhemies. Hyvät jäsenet, hyvä ministeri Creighton. Kuten tässä juuri ministeriltä kuulimme, Ashulian tulipalo Bangladeshissa tekstiiliteollisuusalueella on kiinnittänyt huomiota ongelmaan, joka on varsin yleinen. Tällä tarkoitan puutteita sosiaalisissa standardeissa, niiden täytäntöönpanossa, erityisesti Etelä-Aasian tekstiiliteollisuudessa. Paras tapa kunnioittaa näitä menehtyneitä ihmisiä on se, että EU ottaa tämän asian nyt tosissaan esiin kauppakumppaniensa kanssa ja ryhtyy päättäväisiin toimiin tässä asiassa. Tämä on juuri se, mitä me aiomme tässä nyt tehdä. Voin kertoa, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ensin Dakassa olevat EUn edustajat reagoivat hyvin nopeasti tähän tulipaloon ja tulipalon jälkeen – EUn ja Saksan yhteisrahoittama hanke sosiaalisiin ja ympäristöstandardeihin liittyen auttoi antamaan lääketieteellistä apua ja muuta apua näille perheille, joihin tämä tulipalo vaikutti. Esitimme surunvalittelut ja samalla kerroimme kiinnittävämme suurempaa huomiota sosiaalisiin standardeihin silloin, kun tarkastelemme suhteita kolmansiin maihin, joiden kanssa teemme kauppaa. EU on Bangladeshin suurin kauppakumppani. 57 prosenttia Bangladeshin viennistä tulee EU-hun. Suurin osa tästä viennistä on vaatteita ja tekstiilejä. Bangladeshissa, siksi, bang, siksi se mikä tapahtuu Bangladeshissa kiinnostaa meitä myös hyvin suuresti. Työturvallisuus on jatkuvasti ollut korkealla meidän asialistallamme. Noudatamme tässä muun muassa ilon kunnollisen työn agendaa. Tuemme konkreettisia hankkeita monissa maissa, myös Bangladesissa. Näihin kuuluu myös työnantajajärjestöjen ja hallituksen tukeminen, tehtaiden tarkastamisen tukeminen ja tarkastajien kouluttaminen. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Bangladeshin palo- ja väestönsuojeluviranomaisten kanssa. Olemme esimerkiksi tarjonneet heille välineistöä ja koulutusta liittyen tulipalojen sammuttamisiin ja niiden ehkäisyyn vaatetehtaissa. Olemme tavanneet myös Bangladeshin vaatetuottajien ja viejien liiton johtajistoa viime kuussa ja puhuneet tämän alan ongelmista Bangladesissa. EUn edustustojen päälliköt Dakassa ovat sopineet, että tämän vuoden alussa he keskustelevat suurimpien EU, EUn tekstiiliyritysten, vaateyritysten kanssa ja he raportoivat sitten meille näistä keskusteluista ja niiden tuloksista. Me haluamme tukea yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä kansainvälisiä standardeja, ja tästä samasta asiasta ministeri juuri puhui. Me noudatamme tässä YK liike ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Ne ovat perusta sille, kuinka me aloitamme vuoropuhelua hallitusten kanssa tässä asiassa. Tällaista vuoropuhelua on jo käyty. Joulukuussa täällä järjestettiin EUn ja Bangladeshin edustajien välinen tapaaminen. Tämä asia on siis ollut esillä Bangladeshin kanssa tehdyssä yhteistyössä jatkuvasti. Vuonna 2011 Dakassa järjestettiin seminaari liittyen tuohon ILOn kunnollisen työn agendaan. Siellä oli osallistujia sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Siellä otettiin esiin samantyyppisiä huolenaiheita, joita Euroopan parlamentti on ottanut esiin. 8.6.2011 EUn, e, Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta ja yleisempi päätöslauselma annettiin 23.10. viime vuonna. Se koski EUn kehityspolitiikan tulevaisuutta. Tärkeää on se, että saadaan Bangladesh ottamaan nämä asiat huomioon sen nopeasta talouskasvusta huolimatta. Nopean talouskasvun tulisi ikään kuin tipottain jakaa varallisuutta yhä laajemmalle ja laajemmalle joukolle Bangladeshissa. Se on maan vakauden tulevaisuuden kulmakivi ja tärkeä osa meidän vuoropuheluamme Bangladeshin kanssa. Lopuksi toteaisin vielä, että tämä oli sellainen tapaus, joka nostatti jännitteitä myös kansainvälisesti ja on saanut paljon huomiota täällä EU:ssa ei vain EUn ja Bangladeshin välisissä suhteissa, vaan myös muiden maiden kanssa. Mainitsen tässä Pakistanin, jossa tapahtui samantyyppinen tulipalo, vaikkakaan onneksi kuolonuhreja ei ollut aivan yhtä paljon. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on kiinnostunut tästä asiasta ja kannustaa meitä tekemään parhaamme näissä asioissa. Se on kehitysmaiden ihmisten parhaaksi, mutta myös toisaalta EUn parhaaksi. EUn tulee olla hyvää ajava voima tässä asiassa. Kiitos. Excuse myself, I would have to leave, uh, but my... Pahoittelen, että joudun lähtemään, mutta komission jäsen Barnier on paikalla. Saatte kaksi yhden hinnalla. Κυρίες και κύριοι Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien puolesta puhujat. Ensiksi annan puheenvuoron EPPn edustajalle Thomas Mannille. Kiitoksia puhemies. Kiitos myös sitä, että käytitte Saksaa. 112 ihmistä kuoli Tasarin vaatetehtaan tulipalossa 24. marraskuuta 2012. Tämä on ollut valtaisa suru kaikkialla maailmassa. Joulukuussa lähes 200 ihmistä joutui räjähdyksen uhriksi Karachissa. He voisivat olla vielä hengissä, jos eurooppalaisten toimiksantajien säännöistä olisi pidetty kiinni. On kuitenkin jätetty noudattamatta näitä sääntöjä eikä syyllisiä ole rangaistu. Ja työntekijät joutuvat kantamaan tästä kaiken lastin. Myös yritykset Euroopassa hyötyvät matalista ostohinnoista. Nämä hallitukset pitää saada vakuutuneeksi siitä, että työturvallisuutta pitää toteuttaa johdonmukaisesti – Bangladesh on tehnyt paljon esimerkiksi kitkeäkseen lapsityövoiman käyttöä tekstiiliteollisuudessa. Tämä pitää tunnustaa, mutta pelkät puheet eivät riitä. Ja Euroopassakin tarvitaan työtä sen suhteen, että tuotantoolosuhteita voidaan parantaa silloin, kun ne ovat äärimmäisen heikot. Myös ympäristönormit, ja sosiaaliset normit ovat tärkeitä. Ja tarvitsemme oikeanlaisia välineitä, jotta saadaan kestävän mm, ja pitkän aikavälin muutoksia. Pitää vaatia juridisia muutoksia kansainvälisesti ja tarvitaan kahdenvälisiä, sopimuk- mm, kahdenvälisiä sopimuksia maiden välillä. Kyllä ne riittävät, mutta niitä pitää täytäntöön panna tehokkaasti. Ajattelen tässä esimerkiksi seuraamuksia sellaisille yrityksille, jotka eivät noudata näitä. Nämä tulipalot osoittavat, että jotkin yritykset eivät toteuta yhteiskuntavastuutaan. He nostavat hintojaan sillä varjolla, että noudattavat korkeampia sosiaalisia normeja, mutta tästä mitään ei, tästä ei mitään hyvää työntekijöille. PK-yritykset toimivat esimerkillisesti. Ne kantavat vastuuta. Vapaaehtoisuusperiaatteesta täytyy pitää kiinni yritysten yhteiskuntavastuun osalta. EPP tukee pontevasti kaikkia niitä toimia, joiden kautta saadaan aikaan myönteisiä muutoksia. redna. Kiitos. Seuraavaksi Bernd Lange SJD-ryhmästä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies, arvoisa ministeri, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. Me kaikki ostamme näitä perusvaatteita. Ostamme niitä C-alta, HMstä, Tommy Hilfiger, Hilfigeriltä ja Benettonilta ja ties mistä. Kaikki käytämme näitä samoja vaatteita ilman, että ajattelisimme, miten ja missä ne on tuotettu. Pakistanissa lapset tekevät näitä vaatteita, joutuvat tekemään työtä epäinhimillisissä olosuhteissa Pakistanissa ja Bangladesissa ja sitten niihin lätkäistään kova hintalappu täällä Euroopassa. Ja voiton maksimoimiseksi näin tehdään ja me katsomme tätä läpi sormien. Meidän tulee vaatia näiltä eurooppalaisilta jättiyrityksiltä, että ne toimivat vastuullisesti ja että yritykset sitten avoimesti julkaisevat tiedot siitä, miten niiden tuotteet on tuotettu ihan tämän CSRn ohjeistuksen mukaisesti. Ja minä nyt vaadin, että tässä esitetään uusia vaatimuksia suuryrityksille, että ne todella noudattavat yhteiskuntavastuun periaatteita ja julkaisevat tarvittavat tiedot. Toiseksi näiden yritysten täytyy tehdä yhteistyötä. Ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että eurooppalaiset yritykset todella kaikki sitoutuvat siihen, että ne noudattavat näitä sosiaalisia standardeja. Ja meidän tulisi olla vielä aktiivisempia, että pidämme huolta siitä, että eurooppalainen bisnes toimii vastuullisesti. Kiitos herra Lange. Sitten kollega Benjon ALDE-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia. Uh, yeah, thank you. Uh... Kiitos minä olen pyytänyt päätöslauselmaa tästä hirveästä tehdaspalosta, ei vain Dakassa, vaan Karachista, aina viime marraskuusta lähtien, ja olen tyytyväinen, että viimein tämä päätöslauselma on nyt tulossa. Satoja ihmisiä ja ihmishenkiä olisi säästynyt, jos perusturvastandardeja olisi tehtaissa noudatettu. Bangladesissa tulee parantaa näitä standardeja. Eilen järjestettiin kolmikanta neuvottelut tulipaloturvallisuuteen liittyen työntekijöiden, työnantajien ja hallituksen välillä ja toivon, että hallitus ryhtyy tässä toimiin. Emme voi sallia tämän tyyppisiä katastrofeja, jossa ovet on laitettu lukkoon ja hätäuloskäyntejä ei ole. Perustyöturvallisuusstandardeja täytyy noudattaa ja niitä täytyy edelleen kehittää – meidän tulee taistella myös laajalle levinnyttä korruptiota vastaan. Korruptiota on sekä tarkastusjärjestelmässä että näiden monikansallisten vaateyritysten järjestelmissä, ainakin niiden yhteiskuntavastuuseen liittyvissä järjestelmissä. Monesti nämä julistukset ovat, ovat täysin tyhjää sanahelinää. Minä vastustan sitä, että, että kielletään täysin näiltä yrityksiltä vaatteiden valmistaminen Bangladesissa. Minusta se ei ole ratkaisu ja sillä tavoin sitä vaatimalla viedään tämä keskustelu aivan väärille raiteille ja sysätään vastuu täysin näiden yritysten harteille pääasiallisia syyllisiä ovat tässä kuitenkin tehtaiden omistajat. Totta kai näillä monikansallisilla yrityksillä on oma vastuunsa. Tätä päätöslauselmaa pahoittelen. Taidan puhua liian pitkään, mutta lopettelen vielä sanomalla, että liberaalidemokraattien puolesta on tärkeää parantaa työturvallisuutta ja tuen komissiota ja Bangladeshin hallitusta tässä kehityksessä κύριε συνάδελφε. Ε, καλώς Kiitos. Sitten Rova Lambert vihreiden ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä puhun myös sen delegaation puheenjohtajan roolissa, joka siis kattaa Bangladesin ja muutkin maat. Ja minäkin haluan esittää syvät surun valitteluni niiden uhrien perhe, perheille, jotka siis menettivät jäseniä näissä tekstiilitehdaspaloissa. Tämä on asia, joka koskettaa muutakin kuin Bangladesia, vaikka tänä päivänä keskustelemme juuri Bangladesissa. Tiedämme, että tiukat voittomarginaalit eivät ainoastaan purista palkkoja alaspäin, vaan johtavat myös ö, turvallisuuden laiminlyöntiin. Ja monet yritykset, joilla oli yhteyksiä tähän Tasriin Fashions tehtaaseen, eivät halunneet tätä myöntää. Vaikka tässä tehtaassa yksi suuri vaateyritys oli vastikään tehnyt auditoinnin, tätä ei haluttu myöntää, että oli mitään suhteita. Ja on hyvä, että Pakistanin ja Bangladesin hallitukset ovat tässä nyt tulleet aktiiviseksi, aikovat antaa korvausta uhrien perheille. Se on hyvä. Ja on hyvä, että jotkut ulkomaalaiset yritykset aikovat myös lähettää korvauksia. Toivomme, että tätä voisi olla vielä enemmänkin. Ja eilen oli tämä kolmikantakokous, ILO ja sitten työntekijöiden organisaatiot. Ja tämä on hyvä merkki tällä tiellä, kun yritämme parantaa olemassa olevia lakeja ja menettelytapoja. Ja näin voimme vielä paremmin pitää kiinni siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan ja että sanktioita otetaan käyttöön, jos niitä ei noudateta. Tämä on selkeästi hallitusten vastuulla. Mielestämme on myös tärkeää, että ammattiliitot säilyvät aktiivisina ja että työoikeusaktivistit saavat tehdä työtään. Herra Islamhan vastikään murhattiin, vaikka hän yritti näitä asioita puolustaa. Ja on kaikille osapuolille hyvä, että ammattiliitot ovat vahvoja ja työterveellisyydestä terveellisyydestä ja turvallisuudesta voidaan näin paremmin pitää kiinni ja voidaan sitten paljastaa näitä väärin tekijöitä. Ne, joilla on sopimuksia näihin tekstiilitehtaisiin, ovat myös vastuussa siitä, että standardeja noudatetaan. Tiedän, että esimerkiksi Walmart, joka on lehdistössäkin mainittu, ei ole toiminut asianmukaisesti. Meidän pitäisi kuluttajina olla varmoja siitä, että kun ostamme vaatteita, sen tekeminen ei ole asettanut kenenkään henkeä alttiiksi. Ja minä haluaisin, että myös Bangladesissa toimiva EU-delegaatio tekisi kaikkensa, jotta työolosuhteet paranisivat ja työturvallisuus. Kiitos ja seuraavaksi sitten rouva Kristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta arvoisa puhemies. 24. marraskuuta ei ollut ensimmäinen katastrofi köyhissä maissa. Siellä tehdään työtä teollisuusmaiden toimeksi annosta. Meillä ei ole kylliksi viranomaisten valvontaa näissä tehtaissa eikä mm, työoloista, mutta EUlla on velvoite kääntyä yritystemme puoleen, jotka tekevät työtä näissä maissa. Niiden pitää todella varmistaa, että näissä tuotantolaitoksissa, jotka tuovat tuotteita EU- ja muille markkinoille todella noudattavat sääntöjä. Halvan työvoiman maissa pitää saada aikaan tiettyä kehitystä ja täytyy harjoittaa valvontaa. Vapaata markkinoita ei saa pitää samana asiana, asiana kuin sitä, että työntekijöitä käytettäisiin hyväksi. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Salavrakos EFT-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitos. Viimeaikaisissa vaateteollisuuden tulipaloissa on menehtynyt lähes 400 ihmistä. Tämä viimeisin tulipalo tapahtui Bangladeshissa. Minusta näiden asioiden pitäisi pysäyttää kuluttajat ajattelemaan. Kuluttajat voisivat miettiä sitä, miten he voivat painostaa näitä yrityksiä varmistamaan, että standardeja noudatetaan. Kilpailu on nykyään globaalia. Valitettavasti kuluttajien kasvavat tarpeet pakottavat yritykset siirtämään tuotantonsa Aasian maihin. Ja nämä maat eivät kilpaile mitenkään Euroopan maiden kanssa – sillä siellä palkat ovat alle euron per päivä. Ja tällä tavoin periaatteessa me itse asiassa hyväksikäytämme näitä työntekijöitä. Sen sijaan, että perustetaan tällaisia kilpailun keitaita Euroopan ulkopuolelle, tuotannon tulisi tapahtua Euroopassa – Globaalisti meidän tulee varmistaa se, että jonkinlaisia minimivaatimuksia noudatetaan esimerkiksi työntekijöiden palkassa, jotta kaikille työntekijöille voitaisiin taata kunnollinen elintaso. Me emme voi sallia tilannetta, jossa näitä ihmisiä hyväksi käytetään ja käyttämämme vaatteet ovat muiden nälkäpalkalla tekemiä ja usein nämä ihmiset, joita hyväksi käytetään, ovat nuoria ja jopa lapsia. Käyttämämme vaatteet ovat heidän veressään. Kuluttajien täytyy ottaa tämä huomioon. Kuluttajien täytyy miettiä, mitä he voivat tehdä. Kiitos. Sitten GUE-ryhmän puolesta herra Murphy, kaksi minuuttia. Kiitos herra puhemies. Aluksi haluaisin ilmaista syvän ottoni 112 uhrin perheille. He menettivät perheen jäseniä viime marraskuussa, kun Tasran Fashions tehdas paloi. Ja noin 700 tekstiilityöläistä on menettänyt henkensä tehdaspaloissa Bangladesissa vuodesta 2006 lähtien. Ja minä on hyvä, että tämä kolmikantakeskustelu työturvallisuudesta käytiin, mutta se ei vielä riitä. On olemassa viimeaikaista lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on suojella työntekijöitä ja pitää kiinni työturvallisuudesta. Näitä laiminlyödään jatkuvasti. Bangladesh on maailman toiseksi suurin tekstiilin viejä. Sen tekstiiliviennin arvo oli yli 19 miljardia euroa. Siellä tuotetaan Tommy Hilfigerin, äh, Gapin ja H&M ja muiden vaatteita. 80 prosenttia äh, työntekijöistä on naisia. He joutuvat usein tulemaan toimeen minimipalkalla 36 dollaria kuussa. Ja äh, aina nämä protestit ähm, vaimennetaan ja poliittinen eliitti Bangladesissa on tiiviissä kytköksissä tekstiilipomoihin. Politiikka ja tekstiiliteollisuus ovat tiiviissä yhteydessä, sen takia nämä asiat jäävät laiminlyödyiksi. Nyt pitäisi aloittaa kunnon tutkinta tästä asiasta ja tehdas tappotehtaiden omistajat pitäisi saattaa vastuuseen. Tässä myös eurooppalaiset firmat ovat vastuussa. Niiden pitäisi toimia moraalisesti tekemiensä yhteiskuntavastuusitoumusten mukaisesti. Bangladesissa tehdä, tekstiiliteollisuus aiheuttaa suuria riskeitä työntekijöille. Esimerkiksi nämä hiekkapestyt farkut ja niiden valmistus, ne aiheuttavat valtavia terveyshaittoja Bangladesissa. Bangladesissa sieltä viedään näitä hiekkapestyjä vaatteita vaikka kuinka paljon. Nämä piihiukkaset aiheuttavat valtavia terveyshaittoja ja täytyisi nyt EUn ryhtyä toimiin ja ottaa tarvittaessa käyttöön tuontikielto. Kiitos. Sitten muut puhujat. Ensiksi herra Mitchell, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä tilanne on kauhistuttava me, jotka käytämme leijonan osaan ajastamme kehityskysymyksiin ja tämän maailman osan e, asioiden edistämiseen. On todella shokeravaa nähdä, että ihmiset menettävät tällä tavoin henkensä. Mutta se, että sanotaan, että on shokeravaa, että näin on, ja sitten syytetään yleensä jotakin muuta tahoa, kuten yrityksen, mutta eivät kaikki yritykset ole epäeettisiä. Nolla seitsemän prosenttia BKTstämme he eivät maksa verojaan. Ja sitten samat ihmiset ihmettelevät, miksi hallitukset eivät pidä kiinni sitoumuksistaan. Tekstiiliteollisuus on Bangladesin tärkein vientiala. Se vastaa noin... Siis miljoonat ihmiset toimivat tällä alalla. Mitä he tekevät, jos emme tue heitä? Me jälleen rukkaamme täällä monivuotista rahoituskehystä ja olemme jälleen leikkaamassa kehitysapuamme. Itse olen esittelijänä kehityskysymyksissä. Meidän pitää katsoa myös näitä mm, työoloja. Ei ole mitään syytä sillä, miksi niihin voitaisiin ottaa kantaa lainsäädännössämme. Tasrinissa on ollut 17 muuta tehdas, paloa aivan viime aikoina. Meidän pitäisi olla tästä todella huolissamme ja meidän pitäisi käyttää kehitys- ja yhteistyövälinettä siihen, että voimme puuttua tähän kysymykseen ja puuttua yrityksiin, jotka ehkä sokeasti sallivat tämän jatkuvan. Kiitos herra Mitchell. Teille halutaan esittää kysymys. Herra Murphy haluaa näin tehdä. Hyväksyttekö sen? Hyvä. Eli herra Murphy, olkaa hyvä. I presume the comments... Kiitos. Niin nämä Mitchellin kommentit oli varmasti kohdistettu minulle. Ehkä tässä hän voisi nyt selittää, miten kiinteistöverot ja omaisuusverot esimerkiksi liittyvät siihen, kuinka kehitysapua pannaan täytäntöön, jos hallitus ei tällaisia veroja peri, niin voimmeko me silloin kolmin tai nelinkertaista oman kehitysapumme? Jos olisimme tehneet, kuten herra Murphy ehdottaa, niin Irlanti ei olisi voinut maksaa virkamiehilleen. Tämä on tämän päivän todellisuutta. Jos haluatte äh, osuudet teille, niin tulkaa tänne parlamenttiin. Täällä jaetaan kaikkea hyvää. Ihmiset aina haluavat kaikkea, mutta eivät halua eivät halua toimia vastuullisesti, maksaa veroja, jotta voidaan maksaa ja Aina sitten syytetään muita. Minkä takia tässä nyt tehdään? Sinäkin sanot, että olet kehitysvaliokunnassa. Minusta minä en usko, että olet koskaan edes ollut kehitysvaliokunnassa. Ja sinä et ole yksi niistä aktiivisista jäsenistä. Eli suhtaudupa työhösi vakavasti ja älä ajattele vain omaa omaa uudelleen valintaasi, vaan toimi vastuullisesti, herra Murphy. Also for that uh, hot exchange. Kiitos tästä kivasta sananvaihdosta. Ja sitten herra Serkas, puolitoista minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitos, puhemies. Kuten ministeri totesi, edessämme on suuri tragedia tämä Tasrinin palo, mutta tämä on myös todellinen varoitus. Meidän pitää tämän takia todella pohtia kaikkia niitä elementtejä, joiden takia tilanne on todella sellainen, että sitä ei voida inhimillisestä näkökulmasta hyväksyä. On miljoonia ihmisiä, jotka tekevät työtä todellisissa orjuuden oloissa ilman, että heidän terveyttään tai työolojen millään valvotaan. Haluan tukea tätä päätöslauselmaa, se on äärimmäisen tärkeää, samoin kuin muut kysymykset, joista täällä on puhuttu. On hyvin tärkeää, että IL on lainsäädäntöä ja kaikkein tärkeimpiä kahdeksaa sisältöä todella sovelletaan käytännössä, erityisesti niitä kohtia, jotka koskevat työterveyttä ja turvallisuutta. Aivan sama missä maassa tai mikä yritys on kyseessä, näin pitää tehdä. EU voi toimia ja edistää näitä asioita ILOssa. Meidän täytyy antaa esimerkkejä. Tällä hetkellä EUssa monet sanovat, että pitää antaa periksi tai mennä taaksepäin näissä standardeissa niin, että työntekijöiden tilanne heikkenisi. Tätä pitää todella pohtia. Meidän tehtävänämme on kyllä antaa neuvoja, mutta myös toimia esimerkkinä. Kiitos. Sitten yksi minuutti. Edustaja Görens. Kiitos puhemies. Meilläkin on oma vastuumme kannettavamme siitä, mitä Bangladeshissa tapahtui. Nämä Bangladeshin Dakassa menehtyneet uhrit ovat myös koko järjestelmän uhreja. Tämä järjestelmä on sellainen, jossa saituus tuottaa pahuutta. Ihmiset pyrkivät saamaan vaatteensa jatkuvasti halvemmalla ja halvemmalla ja se kannustaa näitä vaatteiden tuottajia kehitysmaihin ja tuottamaan vaatteita siellä jatkuvasti halvemmalla jättämättä huomiotta turvallisuusstandardit työpaikoilla. Meidän tulee varmistaa se, että VTOlla esimerkiksi olisi tämä tyyppisiä sosiaalisia standardeja, joita noudatetaan No se, että tällaisia standardeja ei ole, ei ole mikään tekosyy olla kiinnittämättä huomiota tähän asiaan. Meillä on esimerkiksi reilukauppa, ja ihmisten tulisi olla valmiita boikotoimaan yrityksiä, jotka tuottavat vaatteita tällaisissa oloissa. Tämä tehtäisiin tilanteen parantamiseksi, jotta meillä olisi vaihtoehtoja, joista hankkia esimerkiksi vaatteita me tarvitsemme poliittisia aloitteita ja kansalaisten aktiivisuutta, jotta tämän tyyppiset katastrofit eivät enää toistu. Thank you very much. Kiitos sitten Rova Sargentini, yksi minuutti. Dank u voorzitter. De ambassadeur van Bangladesh die we Kiitos herra puhemies. Bangladesin tuho oli todella vakava. Ja me todella voimme todeta, että jokaista länsimaassa myytyä T-paitaa kohden työntekijä ansaitsee vain muutaman sentin. Nämä työntekijät, jotka usein ovat naisia, ovat todella hyväksi käytettyjä ja nämä ovat todella muodin uhreja. He raatavat tehtaissa, jotta me saamme muodikkaita vaatteita ja nämä sitten on näitä järkyttäviä tapaturmia Dakassa ja Karatsissa. Voidaanko niille tehdä mitään? No kyllä, niille voidaan. Me voimme tietysti tehdä työtä näiden isojen vaatemerkkien kanssa, mutta tässä mietinnössä todetaan, parlamentti vaatii että yritykset toimivat vastuullisesti. Ne pitää velvoittaa siihen, että kuluttajat tietävät, että heidän käyttämänsä vaatteet on tuotettu eettisesti ja tämä pitää tuoda selkeästi esille. Kiitos ja sitten herra Tano. Niin meidän tulee pitää huomioon mielessämme se, että Bangladesh on suhteellisen vakaa demokratia ja yrittää täyttää ihmisoikeusvaatimukset. Ja se on hyvin riippuvainen EU-hun tulevasta tekstiiliviennistä ja vaatteiden valmistamisesta bangladeshilaistehtaissa. Tämä tulipalo on tragedia, mutta Bangladeshin viranomaiset ovat tutkimuksensa kestäessä vakuuttaneet, että hallitus haluaisi tehdä vielä enemmänkin rahoittaakseen näiden tehtaiden tarkastuksia, mutta että varoja ei ole. Bangladesh on äärimmäisen köyhä valtio, jota kohtaavat myös vielä monet luonnonkatastrofit. EUn täytyy avustaa bangladesilaisviranomaisia kaikin keinoin erityyppisten ohjelmien kautta ja erityisesti kehitysavun ja yleisen tullietuusjärjestelmän kautta. Haluaisin myös, että nämä länsimaiset yritykset tarjoaisivat jonkinlaista korvausta näille perheille. Minäkin otan syvästi osaa näiden perheiden menetykseen, mutta luotan samalla siihen, että hallitus tekee kaikkensa, jotta tämä tyyppiset katastrofit vältettäisiin tulevaisuudessa. Thank you. And now one Kiitos. Sitten herra Salvini, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olemme todella pahoillamme näistä 112 kuolonuhrista, sadasta haavoittuneista, joiden joukossa on paljon naisia ja lapsia. Itkemme tässä krokotiilin kyyneleitä, mutta meissäkin on syymme. Byrokraattien syy on se, että emme tee mitään työolojen parantamiseksi eh, tai niiden henkilöiden olojen parantamiseksi, jotka tekevät työtä eurooppalaisten monikansallisten eh, yritysten hyväksi dollarilla päivässä. Emme tee mitään asian hyväksi, eh, vaikka lapset tekevät näitä vaatteita. Asialaiset työntekijät menettävät henkensä, työssään, kun taas tuhannet työntekijät tai miljoona työntekijät Italiassa ja Euroopassa menettävät työpaikkansa, mutta ketään tämä ei tunnu kiinnostavan, niin me olemme todella tekopyhiä. Me, ei, meitä ei kiinnosta se, että työpaikka menetetään täällä ja henkiä Aasiassa. Kiitos sitten Kaspari, kolme minuuttia. Kiitos herra puhemies, arvoisat äh, naiset ja herrat. Kun katson eurooppalaisten vaatteiden hintoja, farkut voi ostaa muutamalla eurolla nykyään. Ja kun ajattelen, miten tyytyväisiä kansalaiset ovat, jos nyt ajatellaan, että työttömyys on vallalla ja palkat Euroopassa ovat laskusuunnassa, niin he ovat iloisia, että näitä farkkuja on näin halvalla saatavilla. Täytyy varoa tässä populismin piirteistä, mutta täytyy muistaa, että kyllä eurooppalaiset hyötyvät suuresti globalisaatiosta. Totta kai kauppapolitiikkaa täytyy parantaa, jotta sen standardit paranevat, ja meillähän tänä, tänä päivänä on jo sitovia lausekkeita sopimuksissamme. Ja emme tee yhteistyötä enää sellaisten maiden kanssa, joissa työntekijöiden olot ovat täysin kurjat. Mutta tilanne on parantunut useissa maissa. Tekstiiliteollisuuden olosuhteet ovat parantuneet. Tämä on hyvä merkki Tekstiiliteollisuushan on hyvin keskeinen osa, kun joku maa lähtee kehittymään taloudellisesti ja me, meidän ei pidä unohtaa näitä hyviä puolia, joita tekstiiliteollisuudella näissä maissa on. Mutta nyt haluaisin tietää, mitä Euroopan komissio on viime vuosina tehnyt. Mitä muuta se on tehnyt kuin kauppapoliittisin keinoin pyrkinyt parantamaan tuleva, äh, tila, tilannetta? ulkoisella kauppapolitiikalla on varmasti tehty jotakin, mutta mitä muuta komissio on tehnyt? Onko se toiminut aktiivisesti esimerkiksi ILOssa, ettei ainoastaan VTOssa, vaan myös muissa organisaatioissa, esimerkiksi juuri ILOssa, saataisiin vihdoin käyttöön sitovat standardit? Onko komissio toiminut aktiivisesti näiden asioiden parissa viime vuosina, että ILOssa otettaisiin käyttöön sitovat standardit? Minkä takia aina äh, syytetään kauppapolitiikkaa, minkä takia ei katsota muita politiikkoja, joissa voitaisiin myös saada edistystä aikaan? No entäs äh, kansainväliset standardointijärjestöt, miten komissio on niissä toiminut aktiivisesti, jotta standardit paranisivat? Tämän haluaisin kuulla. Olisi hyvä, jos komissio vastaisi loppupuheenvuorossaan näihin kysymyksiin. Minä vaadin, että komissio aloittaisi intensiivisen vuoropuhelun, ei ainoastaan näiden yritysten kanssa, vaan myös muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa, jotta tässä voitaisiin hyvin välinein lähteä parantamaan tilannetta. Yhteiskuntavastuuvelvoitteet ovat yksi hyvä väline. Ja tärkeää on, että kes- keskusteltaisiin muun muassa rakennustandardeista näiden maiden edustajien kanssa ja mietittäisiin, miten tehokkaasti voitaisiin viedä näitä standardeja eteenpäin ja miten niiden noudattamista voitaisiin valvoa. Olisin tyytyväinen, jos komissio voisi loppupuheenvuorossaan ihan konkreettisesti vastata näihin esittämiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Howitt, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä olen yritysten yhteiskuntavastuuasian esittelijänä täällä parlamentissa ja minäkin esitän osanottoni näiden uhrien perheille, uhrien, jotka kuolivat lukittujen ovien takana. Bangladeshissa on kuollut viimeisen vuosikymmenen aikana 700 ihmistä tällaisissa olosuhteissa. Nämä tehtaat valmistavat vaatteita lukemattomille eurooppalaisille yrityksille. Meidän tulisi tuomita sellaiset yritykset kuin Walmart, Gap tai H&M, jotka tuottavat vaatteita tällaisissa oloissa ja rikkovat jatkuvasti työturvallisuusmääräyksiä. Meidän tulisi vaatia esimerkiksi Alankomailta, Britannialta ja Saksalta sitä, että niiden yritykset noudattavat normistoa ja yritysten yhteiskuntavastuuta. Meillä on esimerkiksi Clean Clothes-kampanja, joka peräänkuuluttaa vaatteiden jäljitettävyyttä, kunnollisia työolosuhteita. Meidän tulee varmistaa, että näitä ohjelmia noudatetaan ja levitetään yhä laajemmalle, sillä siten voitaisiin välttää tulevia katastrofeja. Komission jäsen Barnier on täällä tänään ja hän on nyt julkistanut esityksensä yritysten toimitusketjusta ja sen läpinäkyvyydestä. Älkää antako kenenkään sanoa, että yritysten yhteiskuntavastuu on valinnainen asia. Kannattaa kuunnella, mitä Bangladesissa sanotaan. Siellä sanotaan, että vastuu on yhteinen ja jos vastuu kannetaan, niin kuolemat saadaan loppumaan. Kiitos sitten kaksi minuuttia Fisas Akselalle. Kiitos puhemies, hyvä komission sen ministeri. Aluksi haluan todella ilmaista osanottoni näiden uhrien perheille, tekstili tehtaiden tulipalon uhrien perheille. Meidän pitää todella pohtia näitä tulipaloja ja meidän pitää toimia niin, että edistämme kehittyvien maiden vientiä, mutta meidän pitää varmistaa myös se, että minimistandardeja turvallisuus- ja sosiaalikysymyksissä noudatetaan. Ja samoin pitää varmistaa se, että lapsityövoimaa ei käytetä ja että noudatetaan ympäristöstandardeja. Ja täytyy varmistaa, että tällaisia katastrofeja ei enää nähdä. Nyt harjoitetaan ympäristö- ja sosiaalista polkumyyntiä monissa kehittyvissä maissa. Tämä ei koske pelkästään tekstiilialaa, vaan monia tehtaita eri aloilla. On laittomia tai puolilaittomia tehtaita, jotka polkevat terveysnormeja näiden työntekijöiden osalta ja aiheuttavat suurta haittaa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että ihmisoikeus kysymyksiä todella näissä maissa kunnioitettaisiin. Tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä, jotta tähän asiaan voidaan puuttua ja perussäännöistä voidaan pitää kiinni. Me sovellamme näitä sääntöjä omien rajojemme sisäpuolella tuottaessamme tuotteita. Tärkeintä on valvoa työntekijöiden ihmisoikeuksia ja terveys- ja turvallisuuskysymyksiä – ja samoin samaan aikaan suojata Euroopan yritysten oikeuksia epäreilulta kilpailulta. Kiitos. Sitten herra Moreira, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, presidente, eh, Kiitos. Herra puhemies, arvoisa komission edustaja, ministeri ja hyvät kollegat. Eh, Euroopan unioni on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista Bangladesin kanssa. Tänne tulee suuri osa tekstiiliviennistä Bangladesista ja meillä on suuri vastuu sen suhteen, että näissä tehtaissa toimitaan asianmukaisesti. Meillä on kaikki oikeus vaatia, ettei tällaisia katastrofeja enää tapahdu. Meidän täytyy vielä kehottaa hallitusta tekemään vielä enemmän. Kyllähän se on jo jotakin tehnyt. Uhrien perheille on annettu korvauksia, tutkinta on aloitettu, mutta meidän täytyy tukea hallitusta näissä toimissa. Ne eivät vielä ole riittäviä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jottei tällaisia tilanteita enää synny. Täytyy pitää huolta siitä, että työlainsäädäntö on asianmukainen ja että sitä myös noudatetaan ja että valvonta toimii hyvin ja että yritykset asetetaan vastuuseen. Mitään hyväksikäyttöä ei saa enää tapahtua. Tässähän eurooppalaiset yritykset ovat myös vastuussa, koska ne hyötyvät näistä alhaisista palkoista, ottavat mielellään vastaan halpoja vaatteita ajattelematta sitä, että ihmiset tekevät niitä epäinhimillisissä olosuhteissa täytyy vaatia Bangladesin tehtailta, että ne noudattavat minimi vaatimuksia. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että näitä minimivelvoitteita noudatetaan. Jos ei sitten pehmeät keinot auta, niin sitten täytyy ryhtyä sanktioimaan. Kiitos. Ja sitten Rova Strifler, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä tehdastulipalo oli varsinainen tragedia ja on paljastanut aivan hirvittävän huonot työolosuhteet. Bangladesh on suurimpien vaatteiden viejien joukossa maailmassa heti Kiinan jälkeen ja siellä on valtava määrä tekstiilialan työntekijöitä, joista jotkut ovat jopa lapsia. Työolosuhteet ovat aivan äärimmäisen huonot ja länsimaat kantavat vastuunsa tästä, sillä länsimaiset yritykset siirtävät toimintaansa sinne tämä marraskuun tulipalo on saanut aikaan varsinaisen toiminnan aallon nyt maailmassa. Hallitus, varsinkin Bangladesissa ja monissa muissa asiamaissa, on hyvin korruptoitunut ja sama on paljastunut tämän tapauksen jälkeen eritoten Bangladesissa kansainvälisillä järjestöillä on osansa tässä asiassa, mutta suurempi rooli on vielä kansainvälisillä yrityksillä, jotka polkevat muun muassa työolosuhteita, maksavat liian huonoa palkkaa ja kaiken tämän ne tekevät kilpailun nimissä saadakseen enemmän asiakkaita, suurempaa voittoa. Me tarvitsemme parempia ympäristöstandardeja, työturvallisuusstandardeja. Niiden tulee tulla voimaan välittömästi. Yritysten on kannettava sosiaalinen vastuunsa. Ja jos näin ei tapahdu, niin valtion oman oikeusjärjestelmän on pidettävä huoli näistä vähimmäisvaatimuksista. Jos näin ei tapahdu, meidän tulee asettaa sanktioita niille maille ja niille yrityksille, jotka rikkovat lakia. Euroopassa eurooppalaisia ylikansallisia yrityksiä toimii tällaisissa oloissa. Thank you very much. Kiitos. Sitten Rova Steinbrück, puolitoista minuuttia niin tällaisia katastrofeja nähdään usein ja kun niitä tapahtuu, tämä koskettaa kaikkia, mutta sitten taas tämä unohdetaan, kunnes sama toistuu. Johtuuko tämä siitä, että yritykset eivät tienaa kylliksi tai että ihmiset haluavat vain halpoja vaatteita? Tämä johtuu sosiaalisesta polkumyynnistä ja muista kysymyksistä. Ketkä ovat vastuussa? Totta kai tehtaan johto, paikallisviranomaiset, mutta myös meidän eurooppalaiset yrityksemme ja me poliitikkoina. yritykset eivät saa polkea hintoja, vaan heidän pitää myös varmistaa, mistä tuotteet tulevat ja millaisissa olosuhteissa ne on tuotettu. Kukaan ei voi käyttää tällaisia asioita enää tekosyynä tarvitaan avoimuutta ja tarvitsemme, me, meidän pitää vahvistaa riippumattomia AY-järjestöjä alueella, samoin avoimia toimitusketjuja ja entistä parempia terveys- ja sosiaalistandardeja sekä riippumattomia turvallisuusvalvontoja. Meidän pitää vaatia ja toteuttaa käytännössä yritysten yhteiskuntavastuuta. Ja olen, vaku- olen pettynyt siitä, että konservatiiviliberaali enemmistö ei äänestä meidän tarkistuksemme puolesta. Se, tämä tarkistus antaisi paremman suojan tällaisten katastrofien uhreille. Teidän pitäisi vielä katsoa sitä tarkemmin. Jastram. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia edustaja Sniiber Jastram. Arvoisa puhemies Minäkin haluan esittää syvät surun valitteluni uhrien perheille. Tämä oli todellinen tragedia, mikä Bangladesissa tapahtui, että ihmiset menettivät henkensä näin kamalassa onnettomuudessa tuen täysin tätä käsillä olevaa päätöslauselman luonnosta, mutta samalla muistutan siitä, että me Euroopan parlamentissa ja jäsenmaissa joudumme nyt tekemään kaikkemme, mikä meidän käsissämme on, jottei tällaista enää koskaan tapahtuisi. Meidän tulee tehdä kaikkemme, järjestää seminaareja, lähettää yhteinen luettelo kaikkea mahdollista, koska tämän kamalan tragedian jälkeen, jos ajatellaan kuinka moni menetti henkensä ja kuinka tuolla päin maailmaa käytetään naisia ja lapsia hyväksi, he joutuvat tekemään töitä kurjalla palkalla. Me, nämä olosuhteet ovat sellaiset, että meidän täytyy todella ottaa kaikki keinot käyttöön. Meidän täytyy miettiä, minkälainen kuva Euroopasta lähtee, jos me hiljaa hyväksymme tämän. Mitä ajatellaan Euroopasta, joka vaatii ihmisoikeuksien kunnioittamista ja sen sellaista, mutta käytännössä sulkee silmänsä sille, mitä köyhissä maissa tapahtuu, kunhan me vain täällä saamme halpoja vaatteita? Tässä en puhu ainoastaan näiden maiden työläisten puolesta, vaan myös eurooppalaisten yritysten on kannettava vastuunsa. Niiden tulee tehdä kaikkensa, jottei tällainen enää koskaan toistuisi. Kiitos ja sitten puolitoista minuuttia, Rouva Regner. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Barnier, hyvä ministeri. Kun katsomme näitä Pakistanin ja Bangladesin kauheita katastrofeja ja puhumme niistä, niin Nämä eivät ole mitään välttämättömiä kohtaloja. Niihin voi puuttua. Nämä kuolonuhrit ovat markkina, markkinoiden avautumiseen liittyvän politiikan haittapuolia ja koko ketjun pois katsomista. Sekä tuottajat että ostajat katsovat muualle, kun on kyse huoneesta palkoista ja ympäristönormeista. Yritykset eivät saa kuitenkaan piiloutua alihankintaketjun taakse ja tarvitsemme tällaisen sosiaalisen raportoinnin velvoitteen monikansallisille yrityksille. Haluaisin todella teitä kehottaa pohtimaan teitä tätä päätöslausumaa, koska siinä on todella hyviä ehdotuksia, joista haluaisin korostaa yhtä. Ensinnäkin sitä, että EU-edustut valtuustojen pitäisi olla tällaisia paikkoja esimerkiksi Bangladesissa, joissa voi esittää valituksia EUn yrityksiä vastaan. Yritysyhteiskuntavastuusta pitää antaa jatkuvasti koulutusta ja samoin ILOn ja OECDn tekemistä päätöksistä. Ja meillä pitää olla suoraan keskustelukumppani maissa niin, että ei herätetä kuvaa siitä, että vastuu on taas joskin aivan muualla. Kiitos. Ja sitten vielä kaksi minuuttia, Rova Saifi. Kiitos puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin alkuun muiden kollegojen tavoin osoittaa suruvalitteluni uhrien perheille. Kuusi vuotta on kulunut Spektrumin tehtaan tulipalosta vuonna 2005 aina tähän Tasrinin tehtaan tulipaloon asti. Ja sinä aikana yli 500 ihmistä on kuollut. Se osoittaa sen, että vaatetehtaiden tilanne Bangladesissa pahenee jatkuvasti. Nämä kamalat luvut osoittavat sen, että maassa, jossa on yli 5000 vaateteollisuuden työntekijää, olot huononevat jatkuvasti. Bangladesin viranomaisten täytyy tehdä yhteistyötä insinöörien, arkkitehtien ja hätäpalveluiden kesken parantaakseen työturvallisuutta. Ja jos näin ei tapahdu, sanktioita täytyy asettaa. Me emme kiellä sitä, että hallitus ja tietyt yritykset ovat yrittäneet parantaa tilannetta. Euroopan unionin täytyy auttaa tässä. Kollegani Kasparin tavoin haluaisin nostaa esiin tässä Walmartin, Senjaan, Gapin. Ne kaikki ovat hyvin haluttomia allekirjoittamaan sopimuksia työturvallisuusasioissa, mutta niillä on kuitenkin oma vastuunsa. Tästä asiasta minä puhun aivan säännöllisesti. Eurooppalaiset yritykset ovat suuria toimijoita, niillä on todella tärkeä rooli sosiaalisten normien kehittämisessä ja levittämisessä työpaikoilla ympäri maailmaa. Me emme ainoastaan voi tuomita näitä yrityksiä, meidän tulee erityisesti edistää ratkaisujen löytämistä. Niitä on olemassa ja ne toimivat. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia edustaja Andres Pareja. Presidente, komissario. Kiitos äh, puhemies äh, komission jäsen. Bangladesin tila, tilanne huolestuttaa meitä kovasti äh, sen tähden, että näitä surmansa saaneita on. Tässä on vaarassa myös työntekijöiden oikeudet, joita ne ei ole olemassa. Siellä on kuollut tuhansia työntekijöitä 2005 lähtien. Meillä pitäisi olla myös jonkinnäköisiä tavoitteita suhteessa työolosuhteisiin ja Bangladesh on eh, suuri tekstilivalmistaja eh, maailman tasolla. Siellä on suuria eh, maailmanlaajuisia yrityksiä, koska se tulee halvemmaksi niille. Tavarat tuodaan Eurooppaan. Nämä monikansalliset yritykset toimivat siellä ja täällä parlamentissa neuvoston ja komission pitäisi ottaa huomioon myös työsuojelunormit, normit myöskin vastuu, yritysten yhteiskuntavastuu ja jos tulee sellaisia tilanteita, että on tämän tyyppisiä onnettomuuksia, niin pitää toimia vastuullisesti. Kiitos. Kiitoksia ja kaksi minuuttia edustaja Angelili. President. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen, Dakkain tekstiilitehtaan äh, onnettomuus on todella äh, uskomaton. 12 kuollutta ja 200 loukkaantuneita naisia ja monet heistä nuoria. Tämä ei ole ensimmäinen äh, tällainen onnettomuus ja valitettavasti vain muutama tunti myöhemmin samantyyppinen ongelma onnettomuus tapahtui. Tämä on siis vakava ongelma. Nämä työolot ovat uskomattomat, niissä ihmiset ovat liian, liian vähäisessä tilassa, ovet ovat suljettuja, mm, paloturvallisuusnormeja ei, hyö, ei noudateta. Jot, Bangladesista tuodaan hyvin paljon tuotteita Eurooppaan, joten tarvitaan välttämättä yhteistyötä Euroopan unionin välillä ja Bangladesin välillä työntekijöiden oikeuksien saralla meidän täytyy vaatia ilon standardeja kaikilta yrityksiltä, joilla on hankkijoita tai alihankkijoita bangladesilaisissa tehtaissa, koska Bangladeshin tekstiiliteollisuus tuottaa erityisesti suurille monikansallisille yhtiöille työntekijöille. On tarpeen mm, noudattaa kansainvälisiä työturvallisuusvaatimuksia äh, näillä työpaikoilla ja Bangladeshin on ryhdyttävä toimiin äh, lapsityövoiman kitkemiseksi. Tämä on ilmiö, josta ei tiedetä kovinkaan paljon, vaikka UNICEF puhuukin yli miljoonasta lapsesta, jotka työskentelevät riskialoilla. Berman. Kiitos. Ja viimeisenä puhujana herra Berman. Onko hän paikalla? No, ilmeisesti ei ole, joten siirrymme menettelyyn ilman puhuja listaa. Vain yksi puheenvuoropyyntö. Herra Tyrär. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Barnier, hyvät kollegat. Meidän pitää olla varovaisia tässä keskustelussa, ettei syy ja seuraus sekoitu. Ensinnäkin nämä ennottelut ovat traagisia ja me olemme myötätuntoisia uhreja kohtaan. Mutta kun puhumme vapaakaupasta, niin silloin saattaa mennä lapsi pesi, äh, pesuveden mukana. Maailman kauppa on integroitunut ja kun ähm, tietyt maat integroituvat maailman kauppaan, ne kehittyvät. Sosiaalisesti nämä maat eivät ole sellaisia kuin meidän maamme. Ihmiset ovat köyhiä ja ja me, meidän pitää kuitenkin myös taata, että nämä tavarat kehittyvistä maista pääsevät myös EUn markkinoilla. Jos siis sulkisimme rajat tai sääntelemisen kauppaa liiallisilla säännöksillä, niin se olisi väärä tie. Meidän pitää avata markkinat ja samalla komission pitää taata, että meidän yrityksemme, jotka tilaavat tuotteita Bangladeshista, että niissä noudatetaan sääntöjä ja meidän pitäisi käyttää myös kehitysapua niin, että Bangladesh voi noudattaa sääntöjä ja ilon vaatimuksia. Kiitos. Kiitos. Teille olisi kysymys, herra Tyröer. Oletteko valmis vastaamaan siihen? Kyllä. Joten äh, rouva Weiler, olkaa hyvä. Kollega Hyvä kollega Teurer, minä puhuin teidän puheenvuoronne takia näe, että täällä parlamentissa kukaan johtuen hyvistä kokemukset, joita Euroopalla on sisämarkkinoiden suhteen, haluaisi rajoittaa kansainvälistä kauppaa, mutta kansainvälinen kauppa sellaisena kuin me Euroopassa sen ymmärrämme, siihen liittyy aina myös vastuu, ei pelkästään sosiaalipolitiikka ja kehityspolitiikka, ja vaan myös yritysten vastuu. Yritykset, joiden toimipaikka on Euroopassa, jotka voivat ostaa näitä tuotteita edullisesti, ja joiden mielestäni täytyy myös noudattaa ilon yleissopimusta. Ja näitä yleissopimuksia ei aina tarkisteta. Mm, ei tässä ole kyse siitä, että lapsi heitetään muka, pesuveden mukana, vaan tarvitaan vapaakauppaa, mutta myös vastuuta. Hyvä kollega, kiitos tästä puheenvuorosta, sillä se antaa minulle mahdollisuuden selventää, että minä olen tietysti sen puolesta, että ilon sääntöjä noudatetaan, mutta en ole sitä mieltä, että byrokraattiset esteet vapaakauppasopimuksesta ovat oikea keino siihen. Vapaa tässä on nyt, tässä on nyt kyseenalaistettu äm, markkinatalous. Jos me olemme siis sitä mieltä, että vapaamarkkinat edistävät kehitystä ja vaurautta, niin se on oikea tie yrityksillä on yhteisvastuu, yritysvastuunsa, ja siksi haluaisin kysyä komissiolta, onko teillä tietoja siitä, että yritykset ähm, rikkoisivat äh, suunnitellusti näitä ilonsäätöjä. Jos niin, teidän pitäisi vielä vastata siihen. Uh, Kiitos. Toinen kysymys herra Kasparilta. Hyväksyttekö te tämän? Kyllä. Ja, sehr geehrter Herr Kollege... Niin, arvoisa kollega Toirer, oletteko kanssani samaa mieltä, että eh, nimenomaan tämän keskustelun jälkeen, jota kävitte kollega Weilerin kanssa, on selvää, että kauppapolitiikka ei pysty ratkaisemaan tätä asiaa itse itse ja meidän on varmistettava kaikkien politiikan alojen on ähm, panostettava tähän, että työntekijäkysymykset ratkaistaan ja äh, maailmanlaajuisesti ja komission pitää äh, toimia tässä, ettei kaikki jää kaupapolitiikan niskaan, vaan myös muiden politiikan äh, alojen täytyy huomioida tämä. Kyllä minäkin tunnustan tämän huolen aiheen, että ähm, tätä ei voida yksin tehdä, mutta kysymys on, voidaanko säännöt, voidaanko sääntöjä noudattaa. Kehitysmaiden suvereniteettia pitää kunnioittaa. Esimerkiksi maassa, kuten Bangladesissa, jos me voimme tukea EUna sitä, että Bangladesh kehittyy, niin mielestäni se on oikea tie, mutta olen myös, ähm, jäänyt, äh, odotan myös innolla komission vastausta tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitos. Haluaisin nyt viimeiseksi komission jäsen Barnieria käyttämään puheenvuoronsa. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Te kaikki nyt Catherine Ashtonin nimissä ilmaistiin jo tämä vastaus ja haluaisin sanoa teille, että kuuntelin näitä kommentteja hyvin tarkasti ja eh, huomasin, että nämä tapahtumat ovat herättäneet eh, paljon tunteita täälläkin, aivan kuten komissiossa. Eh, nämä Asulian, Asulian tulipalot marraskuussa viime vuonna. Ainakin 112 uhria, paljon nuoria naisia ja niin kuin aivan oikeutetusti otitte tämän esiin, hyvät edustajat, tässä herää kysymys työsuojelukysymyksistä tekstiiliteollisuudessa Kaakkois-Aasiassa. Te olette huolissanne tästä aiheesta ja me olemme siitä myös huolissamme. Tietenkin asiasta on tehty erilaisia selvityksiä ja niiden tulokset ovat vaihtelevia, mutta kaikki eh, ovat sitä mieltä, että eh, tässä tehtaassa loukattiin työsuojelun normeja. Eh, toki Saifi ja espanjalainen kollega muistuttivat myös tästä jaetusta vastuusta, joka tietenkin tulee näille monikansallisille yrityksille, mutta aivan kuten Benjon sanoi, se on myös niiden vastuulla, jotka ovat paikan päällä tehtaassa, jotka ovat loukanneet näitä sääntöjä, rikkoneet työsuojelusääntöjä. Haluan vielä vahvistaa teille sen, mitä sanottiin jo aikaisemmin, varsinkin EUn edustaja Dakassa. Lambert muistutti tästä siellä toimittiin hyvin nopeasti. Nykykeskustelussa painotetaan sitä, että yhä enemmän pitää tunnustaa se, että meidän pitää huolehtia työsuojelusta myös kauppakumppaneidemme parissa. Ja meidän täytyy käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme, jotta saisimme aikaan parannuksia tässä suhteessa. Aivan kuten tiedätte, me hyväksyimme 25. kesäkuuta 2012 strategisen äh, puitteen ja toimintasuunnitelman äh, ihmisoikeuksia ja demokratiaa varten. Euroopan unioni toimii edelleen äh, ihmisoikeuksien edistämiseksi työllisyydessä ja sosiaalipolitiikassa ja haluamme, että noudatetaan YK perusperiaatteita mm, yrityksissä Haluan myös heijastella sitä, mitä monet sanoivat, Dan Lanker, Daniel Kaspari, Richard Hewitt, mm, Rova Weilerkin sanoi, että on muitakin politiikan aloja, jotka tulevat kuvaan tässä tragediassa. Ei, ei ainoastaan kauppasuhteet EU-sta muihin. Minä osallistun tähän keskusteluun nyt Jordan paikalla, mutta eh, minä olen eh, vastuussa myös julkisista markkinoista ja eh, myös ulkoisesta ulottuvuudesta ajatellen julkismarkkinoita tai sitten yritysten yhteiskuntavastuu, niin kuin täällä otettiin esille. Nämä koskevat myös minua nämä aiheet. Komissio on sitoutunut edistämään tätä uutta vaatimusta ajatellen yritysten yhteiskuntavastuuta. Me olemme tehneet siitä, antaneet siitä tiedonannon 2011 ja viime vuoden lopulla me ehdotimme toimintasuunnitelmaa, joka liittyy yritysten oikeuteen ja hallintoon yhteiskuntavastuuseen. Ja kaikki nämä liittyvät niihin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa, aivan kuten Rouva Weiler sanoi, halutaan oikeudenmukaisempaa, inhimillisempää kauppaa. Ja me ehdotamme tässä 2013 vuoden alussa lainsäädäntötoimia, jotta edistetään avoimuutta niin, että yritykset huomioivat toimensa, jotka liittyvät sosiaaliseen osallistamiseen ja ympäristöön. Ja samassa hengessä me, me voimme esittää toiveita ajatellen tulevaisuutta. Minä olen itse tästä asiasta kirjoittanut ajatellen avoimuutta, jotta meidän yrityksemme, jotka ovat pörssissä tai eivät ole pörssissä, niiden pitäisi toimia esimerkiksi luonnonvarojen parissa, jotka hyödyntävät luonnonvaroja, esimerkiksi kaivannaisteollisuus tai sitten metsäalalla Niiden pitäisi ottaa huomioon, kuka maksaa ja mitä. Ja tämä on asia, josta keskustellaan myös täällä, samoin kuin ministerineuvostossa. Mitä tulee sitten Bangladeshiin, ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien edistäminen on meidän strategiamme pääkohtia. Euroopan unioni jatkaa edelleen yhteistyötään Bangladesin hallituksen kanssa – ja meillä on aloitteita vaatetekstiilialalla myös muiden Kaakkois-Aasian maiden kanssa, jossa samanlaisia huolenaiheita herää edelleenkin tuemme ihmisoikeuksien puolustajia, jotka ottavat esiin nämä työntekijöiden oikeudet. Ja haluan vielä vahvistaa teille, varsinkin Thomas Mannille, Bert Langelle että komissio julkaisee kertomuksen näistä pahimmista työolosuhteista, kauppaolosuhteista, jotka koskevat liikaa lapsia maailmassa. Me laadimme tämän tyyppisen raportin aivan lähiviikkoina. Mm, me olemme varmasti kaikki samaa mieltä näistä johtopäätöksistä, joita tästä tragediasta voidaan vetää. Sanoisin vielä, että hyvä vastaus ei voi olla pelkästään yksinkertainen, että käytettäisiin vain yhtä välinettä ulkosuhdetoiminnassa EU:ssa. Me tarvitsemme yhteistoimintaa, paljon välineitä ja julkista diplomatiaa, taloudellista diplomatiaa ja poliittista vuoropuhelua kehitysyhteistyötä ja kaikki nämä toimivat yhteistyössä, jotta saadaan aikaan paremmat olosuhteet. Myös kauppapolitiikka, varsinkin kun puhutaan yritys- ja yhteiskuntavastuusta, on avainasemassa myös. Me teemme yhteistyötä unionissa eri osapuolten kanssa ja jäsenvaltioissa ja haluamme, että koordinoimme toimenpiteemme, jotta niistä tulisi mahdollisimman tehokkaita. Niin puhemies, muutama vastaus aivan lyhyesti näihin puheenvuoroihin, joita tuli tässä esiin. G. Lambert, Steinbrück, siitä miten tärkeää on äh, antaa korvaukset näille uhrien perheille me toivomme, niin kuin Rova Lambert sanoikin, että nämä neuvottelut, joita on käyty eri osapuolten välillä, ne pääsevät sellaiseen lopputulemaan, että noudatetaan nykyisiä lakeja. Ja Ferkas, samoin kuin Daniel Kaspari ja Nera Steinbrück, ottivat esiin kansainvälisen työjärjestön. Me olemme yhdessä ilon kanssa edistäneet työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Bangladesissa Euroopan unioni ja ILO ovat mukana yhdessä projektissa ja me tarkastelemme myös sitä, miten tämä jatkuu. Meillä on siitä kolme kanta vuoropuhelu. Sanoisin herra Gasparille, jota nämä ajatukset kiinnostavat on tärkeää ja mielenkiintoista tämä, minkä otitte esiin. Otan ne esiin myös Ruva Ashtonin kanssa ja ne Rytin kanssa. On tärkeää, että olemme samaa mieltä, jotta saamme aikaan näissä eri tiimeissä tuloksia ja voimme ehdottaa mahdollisimman nopeaa seurantaa, tehokasta seurantaa meillä on tietyt sopimukset, jotka asettavat äh, työsuojelunormit äh, ja useimmat äh, suur, suurista teollisuusyrityksistä kehitysmaissa eivät ole vielä ratifioineet näitä sopimuksia. Minä välitän nämä ajatukset kollegoillemme, herra Tajanille, mm, samoin kuin omilla kollegoilleni. Niin näistä kysymyksistä, joita otitte esiin. Minä kiitän teitä ja näin sanon äh, Rova Georgievan äh, nimissä. Hän ei valitettavasti äh, päässyt jatkamaan loppuun asti tätä keskustelua, koska hänellä ei Brysselissä muita menoja. Kiitos. Thank you. Kiitos. Neuvoston puolesta seuraavana puhuu rouva ministeri Crichton. Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia edustajia, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Tämä keskustelu on näyttänyt, että me kaikki olemme päättäväisiä nyt kun yritämme tehdä kaikkemme sen eteen, että tämä viime marraskuun tragedia ei toistu. Komission jäsen Barnier on vastannut jo moniin kysymyksiin, joten en nyt tässä, en nyt tässä toista näitä asioita, koska teillä on vielä pitkä ilta edessänne. Monet edustajat ovat ovat ehdottaneet monia hyviä seikkoja. Minä olen pistänyt ne ylös. Yksi seikka oli yhteistä näissä kaikissa kommenteissa, nimittäin edustajat haluavat ryhtyä toimiin. Kukaan ei varmaankaan sanoisi, että Dakan tragediset, traagiset tapahtumat voisivat antaa meille tekosyitä mihinkäänlaisiin protektionistisiin toimiin. Mielestäni se ei ole ollenkaan ollut tämän keskustelun henki tänä iltana. Sen sijaan olemme puhuneet todellisista kansainvälisen kaipan toimista, kahden keskisistä sopimuksesta esimerk- ja, esimerkiksi ja sitten kansainvälisten järjestöjen, kuten ILON kautta, me voimme käyttää vipuvoimaamme ja edistää parempia, parempia standardeja ja oloja työntekijöille. Tähän viittasivat myös monet puhujat tänä iltana. Neuvoston näkökulmasta me olemme todellakin valmiita käyttämään kauppakannustimia kehityksen edistäjänä ja vaadimme, että, että maat noudattavat työ- ja ihmisoikeusvelvoitteitaan. Etenkin niin kuin mainitsin jo alustavassa puheenvuorossani, tämä EU GSP Plus sopimus on tärkeä meille. Sillä siinä on paljonkin potentiaalia näiden ongelmien ratkaisemiseen. En nyt siis todellakaan toista jo mainittuja seikkoja, mutta voisin kyllä sanoa, että tämä keskustelu tänä, tänä iltana osoittaa linkit työn ja myös ympäristön välillä. EUlla on keskeinen rooli näissä asioissa ja kaikkien toimielinten pitää tehdä yhteistyötä ILON ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa sillä tämä on ainoa tapa, ainoa tehokas tapa varmistaa riittävät työolosuhteet kaikille joka maassa ja jokaisella alalla. Kiitoksia. Kiitos. Nyt päätän tämän keskustelun. Ja sitten seuraa Seuraavaksi meillä on kuusi päätöslauselmaa, joita on esitetty. Äänestys pidetään huomenna 12. Seuraavana esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat korruptiosta, EUn varojen väärinkäytöstä ja vaikutuksista poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Keskustelun aloittaa neuvoston puolesta rouva ministeri Creighton. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puhemies. Arvo